pöytäkirjoja voidaan pitää hyväksyttyinä. Ensimmäinen kohta esityslistassa on neuvoston ja komission julkilausuma, joka koskee ruoka-apuohjelmaa. Vaikuttaa siltä, että kollega, joka äsken puhui, haluaa ilmoittautua keskusteluun ilman puhujalistaa. Kirjaamme hänen pyyntönsä ylös. Ja nyt ensimmäisenä puhuu neuvoston edustaja, herra Marek Sajewski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitän siitä, että tämä sijoitettiin tänään esityslistalle, koska tässä on kysymys perustavanlaatuisista asioista, on kysymys Euroopan solidaarisuudesta ja tämän solidaarisuuden nykytilasta on kyse myös Euroopan tason vastuusta heikompia ja syrjäytyneitä kohtaan ja niitä kohtaan, jotka, eivät, jotka ovat sulkeutuneet pois yhteiskunnasta ilman omaa syytään. Ja haluan nyt puhua tämän paketin nykytilasta. Tiedän, että maaliskuussa 2010 Euroopan parlamentti laajalla enemmistöllä hyväksyi herra Sikerskin mietinnön. Ja heinäkuussa 2011 te osoititte vetoomuksen siltä osin, että pyrittäisiin pikaiseen ratkaisuun asiassa niin, että tämä elintarvikeohjelma olisi, se voitaisiin jatkaa myös ensi vuonna. Tämän ohjelman merkitys meidän kansalaistemme kannalta on ilmeistä. Tämä näkyy myös siinä, että 18 miljoonaa ihmistä on, on jo päässyt nauttimaan tästä ohjelmasta. Ei ole kysymys pelkästään työttömistä ja asunnottomista, maahanmuuttajista, ikääntyneistä ihmisistä, vammaisista ja henkilöistä, joilla, joilla on muuten vaikeita kohtaloita takanaan. on mukana on myös ihmisiä, jos monilapsisia perheitä ja yksinhuoltajia, jotka joutuvat käyttämään tätä apua hyväkseen. Lähes 80 miljoonaa ihmistä on, on tilassa, joista heitä uhkaa köyhyys. Näistä 20 miljoonaa on lapsia. Tiedän, että tuhannet paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt ovat mukana tämän ohjelman täytäntöönpanossa. Sadat tuhannet vapaaehtoiset ovat jakamassa elintarvikkeita sen, niiden tarpeessa oleville. Myös tällä tavalla nuoret oppivat auttamaan toisiaan. Tämä ohjelma on ollut olemassa 25 vuotta ja se, sillä pyritään, sillä ei suinkaan pyritä pelkästään toteuttamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan se on osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa, jolloin rakennetaan parempaa yhteiskunnan kehitystä. Voidaan sanoa, että tämä ohjelma on asettanut EUlle strategisia tavoitteita, jotka liittyvät myös äh, tähän 2020-ohjelmaan. Monet kansalaiset ja äh, järjestöt odottavat myönteistä tietoa Strasbourgista ja Brysselistä ja olen varma, että monet ihmiset myös seuraavat ja kuuntelevat tätä tämän päivän keskusteluumme. Tämä ohjelma mahdollistaa Eh, että saadaan elintarvikkeita jakoon eh, konkreettisten järjestöjen kautta, jotka sitten jatkavat tätä apua tarpeen, eh, niiden sen tarpeessa oleville Euroopan unionin jäsenmaissa. Viime vuosina maatalouspolitiikka on muuttunut. Interventio, ostot, Markkinainterventiovälineinä ovat vähentyneet ja niitä on rajattu vain muutamiin tuotteisiin. Siitä syystä jo olemme vuosia havainneet, että usein myös tuotteet, jotka, tuotteita on jouduttu ostamaan tähän ohjelmaan. Nyt on kysymys ensi vuoden resursseista, joita on ratkaisevasti leikattu. Ja pelkona onkin, että 2013 näitä resursseja leikattaisiin entisestään tai että resurssit puuttuisivat tykkönään. Tässä yhteydessä haluankin sanoa selvästi, että puheenjohtajamaa pyrkii kompromissiin, sellaiseen kompromissiin, joka mahdollistaa tämän ohjelman jatkamisen sen täydessä mitassaan jäsenvaltioiden enemmistö kannattaa tätä ohjelmaa. Kuitenkin on olemassa äh, vähemmistä jäsenmaita, jotka, joka jarruttaa tämän ohjelman jatkamista. On useitakin argumentteja, joita on esitetty. Enemmistö katsoo, että tämä ohjelma äh, tukee sosiaalipolitiikan tavoitteita ja tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuteen. Siksi nämä valtiot katsovat, että Euroopan unioni äh, Euroopan unionin ei pitäisi tukea näitä, näitä ihmisiä yhteisön varoista. Valitettavasti en voi kannattaa tällaista näkemystä. En nyt halua kritisoida näitä jäsenmaita. Se ei ole puheenjohtajamaan rooli. Mutta solidaarisuutta tarvitaan. Se merkitsee heikompien auttamista EUn alueella. Me emme saa unohtaa, että, että tämä ohjelma on luonteeltaan vapaaehtoinen ja komissio on sanonut, että ettei ole minkäänlaista oikeudellista ongelmaa tai budjettiteknistä ongelmaa, joka olisi eh, tämän ohjelman jatkamisen tiellä. Me olemme kaavailleet kiintiötä tälle ohjelmalle budjettiin ja jokainen kansalainen joutuu maksamaan vain euron vuodessa tätä ohjelmaa, tämän ohjelman jatkamista varten. Eh, komissaari Cholos on jälleen eh, painottanut sitä, komissaari Scholz on toivottu sitä, että meillä ei ole esteitä tämän ohjelman jatkamiselle. Ja komissio on tehnyt muuttuneen esityksen tästä ohjelmasta, jonka mukaan näitä sääntöjä hieman muutettaisiin, jolloin markkinaostojen lega- oikeudellinen asema voitaisiin saada selvemmäksi. Tämä asettaa oikeat oikeudelliset ja juridiset puitteet tälle ohjelmalle. Tämän nyt kriitikot eivät voi esittää mitään oikeudellisia argumentteja tätä ohjelmaa vastaan. Ja heidän harteillaan on nyt vastuu tämän ohjelman jatkamisesta. Tällaisessa tilanteessa e, emme voi ymmärtää, minkä takia sairas ihminen rikkoisi kuumemittarin. Me, me, me voi luopua tästä taisteluista. Tämä koskee köyhiä todella rajusta. Olemmeko me häpeissämme näistä, näiden köyhien takia vai emmekö halua auttaa heitä? Te tiedätte, hyvät naiset ja herrat, että komissio näissä rahoituspuitteissa on ehdottanut, että tämän ohjelman rahoitusta voitaisiin siirtää otsakkeesta kaksi otsakkeeseen yksi. Komissio katsoo nimittäin, että tämä ohjelma istuu paremmin Eurooppa 2020, 2020 strategiaan. Siksi komissio tulee eh, ehdottamaan kohta säädöstä, joka liittyy uuteen ohjelmasuunnittelujaksoon alkaen vuodesta 2014. Me toivomme, että tuohon mennessä tämä ohjelma on saanut tukea kaikilta jäsenvaltioilta. Totta kai eh, tämä ohjelma ei täysin voi poistaa köyhyysongelmaa EU-sta, mutta se on osa tätä ratkaisua. Jopa rikkaimmissa EU-maissa on ongelmia, on pulmia näiden ongelmien kanssa. Köyhyys ei koske pelkästään kaupunkilaisia, vaan se koskee myös monia kylien ja maaseudun asukkaita. Talouskriisi jatkuu. Työttömyys lisääntyy ja näin ollen lisääntyy myös niiden ihmisten lukumäärä, joilla ei ole enää elämiselleen pohjaa, joilla ei ole riittäviä tuloja. Ja näitä ihmisiä meidän täytyy auttaa, näiden ihmisten täytyy saada apua Euroopan unionilta. Ja tästä syystä me olemme ottaneet tämän asian esityslistalle maatalous- ja kalatalousneuvostossa syyskuussa. Tuorein keskustelu tästä käytiin julkisesti. Näin, näin ollen kaikki kansalaiset voisivat seurata, voi, saattoivat seurata tätä keskustelua internetissä, mutta valitettavasti tilanne on sellainen, että jo kolmen vuoden ajan äh, olemme olleet umpikujassa tämän asian tiimoilta. Äh, se on hyvin pahoiteltavaa, että tällaisena kriisiaikana äh, näiden, tarpeellist, näiden köyhien syrjäytyneiden lukumäärä lisääntyy. Tämä solidaarisuuskoneisto Euroopassa ei ole enää olemassa kaikissa EU-jäsenmaissa. Elintarvikeapu sitä tarvitseville on sellainen asia, joka todennäköisesti tulee sosiaali- asioiden huippukokouksessa esille lokakuussa. Voin pakuttaa teille, arvoisat edustajat, että puheenjohtajamaa tulee tekemään kaikkensa, jotta tässä löydettäisiin ratkaisu myös kahden keskisten suhteiden tasolla jäsenvaltioissa, jotka, niiden jäsenvaltioiden osat, jotka vastustavat tällaista ratkaisua, niin maatalousministeri, maatalousministeri kuin tasolla kuin hallitustenkin tasolla. Minä tiedän, että että tässä mietitään, josko Eurooppa-neuvosto voisi 17. 18. lokakuuta tehdä päätöksen tästä asiasta. Tässä asiassa minä tulen kuitenkin lähipäivinä esittämään kirjeen herra Van Rompoille. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, Puolan, Puola puheenjohtajamaana on täysin tietoinen siitä, että komission esitykset ovat saaneet monilta edustajilta tukea ja kannustusta myös useimmilta jäsenvaltioille. Useimmilta jäsenvaltioilta voin vakuuttaa teille, että me teemme parhaamme, jotta tästä umpikujasta päästäisiin ulos ja jotta saataisiin pian aikaan hierottua kompromissi neuvostossa. Tuoreimmat puheenjohtajamaat eivät olleet kuitenkaan päässeet tässä asiassa eteenpäin, eivätkä saaneet tätä, tätä jarrua avattua. Toivottavasti Puolan puheenjohtajakaudella tämä onnistuu. Minä kiitän teitä tästä tuesta, jonka parlamentti on antanut tälle elintarvikeohjelmalle, mutta minä käännyn myös teidän puoleenne, jotta te antaisitte meille tukea, jotta voisimme vakuuttaa ne jäsenvaltiot ja ne hallitukset, jotka vielä epäävät tämän avun sitä tarvitseville EU-ssa. Minä luotan teiltä, teidän, teiltä saamaamme tukeen. Tämä ohjelma osoittaa jälleen kerran, että Euroopan unioni katsoo olevansa vastuussa näistä syrjäytyneistä ihmisistä Euroopan unionissa. Miljoonat kansalaiset Euroopan unionissa ovat tietoisia siitä, että Euroopan unioni ei jätä heitä pulaan vaikeina aikoina. He, voisivat, he katsovat voimansa luottaa apuun, joka tulee Brysselistä ja Strasbourgista. En pysty kuvittelemaan, että tämä ohjelma tulevaisuudessa jäisi äh, ilman jatkoa, koska äh, tähän tähän kariutuisi Euroopan unionin maine ja myös sen instituutioiden maine ja itse asiassa meidän kaikkien maine vahingoittuisi tästä ja me kaikki häviäisimme tässä tilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon herra Saviski ja nyt komission nimissä herra Cholos, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon herra puhemies. Hyvät naiset ja herrat, on kyse äärimmäisen tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta silloin, kun puhumme ruoka-apuohjelmasta ja se on todellakin esityslistalla tänään. Me tiedämme kaikki, että talouskriisin johdosta niiden henkilöiden määrä, jotka ovat ruokapuhelman varassa, on noussut dramaattisella tavalla. Hyvän tekeväisyysjärjestöt kertovat nimenomaan tämän suuntaisista tilanteista. Nyt me tuemme näitä järjestöitä. 440 miljoonaa, 440 000 tuota tonnia ruokaa on jaettu eri jäsenmaissa köyhille ja 18 miljoonaa ihmistä ovat se kansanryhmä, joka saa apua tästä ruokapuohjelmasta. Ja nyt kun tämä ruokapuohjelma on olemassa ja, että, ja, ja kun se vielä toimii hyvin, niin jotkut haluavat lopettaa sen tai heikentää sen mahdollisuuksia toimia. Ja haluan olla selkeä tässä kohdassa juridisessa mielessä ja rahoituksellisessa mielessä, jotta ruokaohjelma voi jatkua vuodelle 2012 ja 2013, niin tässä nimenomaan tarvitaan nyt poliittista tahtoa. Ja tässäkin haluan puhua selvillä termeillä. Me emme voi piiloutua ö, tuomioistuimen päätöksen taakse. Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätös ei aseta kyseenalaiseksi tämän ohjelman mahdollisuutta olla olemassa, se asettaa kyseenalaiseksi tietyt yksityiskohdat sen toteuttamisessa ja nyt toimielinten tehtävä on hoitaa nämä yksityiskohtien muutokset. Ja komissio on todellakin tehnyt päätöksensä 2013 kaudelle jo on ehdotettu uutta monivuotista rahoituspuitetta ja se liittyy sosiaalisen kohesion ohjelmaan ja 2014-2020 kaudelle on tietyt määrärahat varattu ja tätä kautta voidaan taata tämän ohjelman jatkuvuus 2013 2013 jotka ovat nyt kyseessä, niin komission ehdotus josta neuvosto on vuodesta 2008 jo neuvotellut ja mitä itse olen 2010 olen muuttanut eh, tiettyjen eh, tarkistusten kautta rajoittaa tiettyjä interventiotuotteiden hankkimista ja sitten meillä on selkeä oikeuspohja eh, myös muille kohdille. Olen jo neuvostolle ilmoittanut, kuten herra Savitskin sanoi, että tämän, tämän päätöksen eh, ei pitäisi nyt tulla vaikuttamaan 2012 eh, lukuihin. 2013 vuodelle ei ole suunnitelmaa, koska tässä todennäköisesti ei saada interventiota markkinoille. Ja jos nyt nykyistä äh, säännöstöä ei muuteta poliittisella päätöksellä, jonka neuvosto pitäisi tehdä, niin silloin äh, on se riski, että ei yhtäkään euroa enää myönnetä tälle ohjelmalle, vaikka ohjelma on kuitenkin olemassa. Haluan kiittää teitä jatkuvasta tuestanne tälle asiakokonaisuudelle ja kiitän myös 7. heinäkuuta annettua päätöslauselmaa, joka mahdollistaa tämän välineen käytön jatkossakin. Olen täysin tietoinen myös siitä, että valtaosa teistä on käyttänyt puheenvuorojaan, jotta tätä ruokaa ohjelmaa voitaisiin jatkaa ja että se tapahtuisi yhteisön budjetista. Tarvitaan tiettyä joustavuutta, jotta kaikki jäsenmaat voivat osallistua tähän. Olen myös neuvostossa tuonut esille tämän ja pyrin viitamaan ja vaikuttamaan tämän joustavuuden käyttämiseen, jos neuvosto, neuvosto onnistuu tekemään päätöksen. Minä olen käynyt 20. syyskuuta keskusteluja tästä neuvostossa myös ja nyt pyritään äh, avaamaan tämä jumiutunut tilanne ja sitten katsotaan myös oikeus perustaa maatalouspolitiikan kannalta jotta 2012 ja 2013 vuosille voitaisiin saada tämä yhteinen oikeusperuste ja voitaisiin saada tämä jumiutunut tilanne neuvostossa aukeamaan. Pyydän teiltä tukeanne, jotta pääsisimme sopimukseen mahdollisimman nopeasti. Tässä on yksi tilaisuus jälleen kerran eh, osoittaa se, että EU ei tarkoita ainoastaan Brysseliä tai Strasburgia, jotka ovat kaukaisia, vaan että toimet tapahtuvat itse kentällä. Tällä tavalla voimme osoittaa, miten politiikkaa tehdään ruohonjuuritasolla ja uskon, että te myös olette rinnallamme, kun haluamme toteuttaa tämän tyyppistä konkreettista politiikkaa, joka myös on hyvin solidaarista kaikille kansalaisille. Kiitoksia komission jäsen ja nyt käymme keskusteluun poliittisten ryhmien nimissä. Ensimmäisenä puhuu EPP-ryhmän nimissä edustaja Siekirski, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Kiitoksia, hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat. Tämä kriisi on jatkunut nyt jo jonkun aikaa. Ihmisten elämästä tulee aina vaikeampaa. Ihmisillä ei joko ole työpaikkaa tai heidän palkkansa laskevat. Elintarvikkeiden hinta nousee, köyhyys leviää ihmisten on ostettava lääkkeitä, eikä heillä ole varaa ruokaan. Monet ihmiset hyötyvät ruoka-avusta. Meillä on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka elävät joko köyhyysrajan alapuolella tai juuri köyhyysrajalla. Me emme voi sanoa näille ihmisille, että EU leikkaa nyt määrärahoja ruoka-avusta. kun niin paljon, niin vähän interventioostoja tapahtuu, meidän täytyy tehdä päätös siitä, miten taata ruoka-apu ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Me olemme täällä parlamentissa keskustelleet tästä asiasta ja me melkein kaikki kannatimme sitä, että tämä ohjelma on jatkuttava nykyisellä tasolla. Ihmettelen, miksi parlamentaarikkojen ääntä, jo, he kuitenkin ovat kansalaisten suor, suorasti valitsemia e- jäävät kuulematta. Ihmiset vaativat solidarisuutta, mutta tässä tuntuu olevan jonkinlainen ristiriita. Köyhyyden torjuminen on yksi EUn 2020 tavoitteista. Minä kovasti arvostan sitä, että komission puheenjohtaja äh, Barroso korosti tämän ruoka-apuohjelman merkitystä puheenvuorossaan parlamentille tänään. Äh, vetoaisin niihin valtioihin, jotka jumiuttavat tämän apuohjelman käytön muuttamaan mielipidettään vuodesta 2014 vuoteen 2020 meillä tulee olemaan 350 miljoonaa euroa vuosittain tätä ohjelmaa varten. Ja siihen on, on tässä, tähän mennessä ollut 500 miljoonaa. Se tarkoittaa, että rahoitusta on leikattu 33 prosentilla – se tarkoittaa, että meidän täytyy nostaa tätä 3,5 miljardin seuraavaa ohjelmointijaksoa varten. Paula Santos. SD-ryhmän nimissä edustaja Kapula Santos, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, herra ministeri, hyvät kollegat. Tämänpäiväinen keskustelu, johon minäkin osallistun, sitä, senhän ei pitäisi olla edes olemassa on, on, on kuitenkin ihan tervettä järkeä ja solidaarisuutta, jotka puhuisivat sen puolesta, että tämä olisi ratkottu jo ajat sitten. Euroopan äh, alue, joka on hyvinvoinnin, äh, vapauden ja oikeuden alue, on kuitenkin ä, äh, sellaisessa tilassa, jossa on yli 40 miljoonaa ihmisiä, ihmistä, jotka ä, kärsivät elintarvikeköyhyydestä – jotka eivät siis saa täydellistä ateriaa edes joka toinen päivä. Ja yli 140 ihmistä on, on saanut elintarvikeapua viime vuonna ja tämä vuosi eilen sen parempi. Yhä useammat ihmiset kärsivät köyhyydestä ja työttömyydestä ja sosiaalipolitiikka on kovan tehtävän edessä. On siis täysin käsittämätön tilanne, että kuusi jäsenvaltiota on jarruttanut tätä oikeudellisella tavalla tai oikeudellisella keinoin ja tällä tavalla ovat myös tähän mennessä estäneet tämän elintarvikeohjelman jatkamisen entisellä tasolla. Komissaari, hän on tehnyt parhaansa sen eteen, että saataisiin juridinen ulospääsy tästä tilanteesta, joka on näin ollen syntynyt. Ja neuvosto Novossa osoittaa, että sen sosiaalinen tietoisuus on puutteellinen ja näin ollen on syntynyt uhanalainen tilanne. Minä tuomitsenkin eh, nämä asenteet, joita maatalousministerit ovat esittäneet ja minä kehotan eh, Puolan eh, maatalousministeriä ja että seuraavassa maatalousneuvostossa tämä asia saataisiin ratkaistua ja maatalousministerien on osoitettava solidaarisuutta. Tietyt ministerit näyttävät unohtaneen tämän solidaarisuuden. Ja nyt Alderyhmän nimissä kaksi minuuttia. Edustaja George Lyon. Uh, thank you, President. Uh, Commissioner, Minister. Kiitoksia, puhemies Hyvä komission jäsen, hyvä ministeri, olemme erittäin vaikeassa tilanteessa tänä päivänä eh, liittyen tähän ohjelmaan. Minun mielestäni, ja haluan sanoa tämän ihan selvästi, eh, olen sitä mieltä, että tämä ohjelma kuuluu sosiaalipolitiikan eikä Euroopan maatalouspolitiikan pariin. Ja ehkä meidän pitäisi mennä pidemmälle ja vaatia, että se olisi kansallisen politiikan parista. Siksi me kannatamme sitä, että löydetään pitkätähtäimen ratkaisu, jossa se, tämä siirretään otsakkeesta yksi otsakkeeseen kaksi. Kuitenkin se tilanne, joka meillä on seuraavan kahden vuoden ajan, on täysin hyväksytty täysin sellainen, että sitä ei voi hyväksyä. Riski on aivan selvä. Rahat, joita meillä on järjestöille ja jäsenvaltioille, äh, laskee 500 miljoonasta eurosta 113 miljoonaan euroon, jos neuvosto jumittaa tämän päätöksen teon ja seurauksena 18 miljoonaa köyhää ei tule enää hyötymään tästä ohjelmasta. Me emme voi hyväksyä, että näin tapahtuu tällä vuosisadalla ja juuri kriisin aikana on tarpeen, että vetoamme neuvostoon, että se ottaa vastuunsa vakavasti, eh, riippumatta siitä, pidetäänkö tätä ohjelmaa kansa- sellaisena, että sen pitäisi olla kansallisen politiikan alaisena, niin se on eh, pitkän tähtäimen päätös. Meidän on löydettävä ratkaisu seuraavan kahden vuoden ajaksi ja olisi lopetettava tämä päätöksenteon pysäyttäminen. Meidän on löydettävä hyvä pohja tämän ohjelman tulevaisuudella, eikä voida hyväksyä sitä, että köyhät joutuvat tässä ikävään välikäteen. On aika, että hallitukset ottavat vastuun käsinsä ja löytävät nopean ratkaisun niin, että ne, jotka tarvitsevat tätä ohjelmaa vuosina 2014-2020, 2013 ovat tyytyväisiä heidän tarpeensa täytetään. Kiitoksia herra Laajon ja nyt Euroopan konservatiivit ja reformistit ryhmän nimissä edustaja Nicholson puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komissaari, ministeri. Kuten edellinen puhuja, niin uskon, että, että tässä on hyvin vaikea tilanne syntynyt tässä asiassa ja olen havainnut, että, että on yli 80 äh, kymmentä miljoonaa ihmistä, joka vaat, jotka vaativat paljon työtä Euroopan unionin alueella. Ja me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa rahoitus on todellakin asetettu kyseenalaiseksi. Ja täytyy sanoa, että meidän täytyy tehdä selväksi ministereille, että 2013 varat ovat paljon rajallisempia kuin mitä ne olivat vuonna 2012. Ja mikä onkaan todellisuus? Mehän kaikki tiedämme, että elintarvikehuollon huollon varmuus ei ole samalla tasolla kuin sanot aikaisemmin, ja se on valtava haaste meille kaikille. Mutta kuten edellinen puhuja, niin minäkin totesin, minun täytyy kyllä ihmetellä sitä, että onko, onko tämä, pitäisikö tämä tulla maatalousbudjetista vai sosiaalibudjetista. Meidän täytyy olla nyt oikealla jäljellä. Me emme voi yksinkertaisesti eh, vaan tehdä jotain, koska eh, eh, olemme eri mieltä asiasta ja monilla tavoin mikä rahasto, tai mistä rahasta olisi para, parasta maksaa? Tämä on kuitenkin se keskeinen kysymys. Ja pyytäisinkin komissaaria, kysyisin komissaarilta, onko tämä rahastointi tehokasta Onko se tehokasta? Raha, raha, mehän tiedämme, kuinka elintarvikkeita menee hukkaan ympäri Eurooppaa. On, onko tämä paras tapa hoitaa tätä asiaa? meidän täytyy kuitenkin löytää ratkaisu tähän asiaan. Minä ymmärrän, että, että riski on suuri, että koko Euroopan unioni kärsii köyhyydestä. Ja minä ymmärrän sitä, minä haluan auttaa, mutta meidän täytyy kyllä myös esittää kysymyksiä ja toivon ja uskon, että, että me voimme löytää ratkaisu tähän ongelma, ongelmaan ja toivottavasti maatalousneuvosto löytää ratkaisu tähän ongelmaan, koska en usko, että voimme vain sulkea silmämme tältä, mutta en välttämättä usko, että me hoidamme tätä ongelmaa oikealla tavalla. Kiitos. Jim. Kiitoksia. Ja sitten Karimadelli vihreiden nimissä. Kiitoksia puhemies. Herra komission jäsen, hyvä ministeri, köyhien määrä lisääntyy koko ajan Euroopan unionissa. Nyt yli 40 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä ja jos nyt ajatellaan tätä ruoka-apuohjelmaa, joka ollaan sitten yhtäkkiä poistamassa ilman mitään korvaavaa rakennetta, on joukko maita, joiden joukossa Ruotsi, Tanska, Saksa ja Tsekin tasavalta muun muassa, jotka ovat halunneet estää tämän ohjelman toteuttamisen. Me olemme omassa poliittisessa ryhmässäni tehneet useita merkittäviä ehdotuksia, jotta tätä ruoka-apuohjelmaa voitaisiin jatkaa mutta tätä budjettia ei voida yhtäkkiä jakaa neljällä ja pienentää sitä näin merkittävällä tavalla. Nyt ei mikään tapa, takaa sitä, että jäsenmaat ja kansalliset hallitukset jatkaisivat työtä, joka päättyisi siihen, jos tämä ruoka-apuohjelma lakkautetaan. Nyt Tämä tilanne on johtamassa siihen, että miljoonilta eurooppalaisilta ollaan viemässä pois mahdollisuus saada ruokaa. Ja meidän täytyy katsoa asiaa kokonaisvaltaisesti. Meidän täytyy katsoa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista. Meidän täytyy olla solidaarisia niitä kohtaan, jotka ovat kaikkein köyhimpiä. He tarvitsevat myös tasapainoista ja terveellistä ravintoa ei ole sellaista tilannetta, jossa olisi yhtäkkiä vähemmän eurooppalaisia, jotka olisivat ruoan tarpeessa. Minä haluan kääntyä erityisesti Tanskan tulevaan hallitukseen, jolla on suuri e, vastuu, kun se tammikuussa 2012 alkaa e, johtaa neuvostoa. Pitäisi todellakin kiinnittää huomiota näihin perusasioihin kuten elintarvikkeisiin. Silloin kun haluttiin pelastaa pankit, niin kyllä neuvosto löysi ratkaisuja, mutta silloin kun halutaan perus, pelastaa ruoka-apuohjelma, niin yhtäkkiä keinoja ei ole käytettävissä. Meidän täytyy olla todellakin tarkkaavaisia ja uudelleen ja uudelleen esittää vetomuksemme konstruktiivisella tavalla. Kiitoksia. Ja nyt GUE-ryhmän nimissä minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Zimmerillä kärsivät eivät tarvitse ähm, tarvitse kyynisyyttä, vaan sitä, että heidän kansalaisoikeutensa huomioidaan. Eilen puhuimme ihmisoikeudesta elintarviketurvallisuuden kehitysmaissa ja tänä päivänä meidän täytyy käsitellä sitä, että Saksan, Tanskan, Tsekin, Ruotsin ja Alankomaiden hallitukset leikkaavat ihmisiltä tämän oikeuden eh, siinä että he kieltäytyvät jatkamasta ruoka-apuohjelmaan. 53 miljoonaa ihmistä Euroopan unionista kärsivät elintarvikeköyhyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että eivät edes joka toinen päivä voi saada kunnollista ateriaa. 19 miljoonaa ihmistä tarvitsee tätä ruoka-apuohjelmaa. 2010 oli Euroopan köyhyyden vastainen vuosi ja motto Saksassa oli uutta rohkeutta. Jos köyhiä siirtelee vain tilastoissa sinne tänne, niin pitäisi ennemminkin olla rohkea ja varmistaa, että kaikki ihmiset Euroopan unionissa saavat riittävät ja tarpeelliset elintarvikkeet. Kiitoksia. Ja sitten riippumattomien edustajien nimessä edustaja Stojanov puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensimmäinen oppitunti, jonka minä sain yliopistossa, oli se, että ei ole ilmaista lounasta. Kaksi ja puoli miljoonaa bulgarialaista eläkeläistä on tilanteessa, jossa heidän eläkkeensä on 150 euroa kuukaudessa sen jälkeen, kun he ovat maksaneet kaiken välttämättömän ja lääkkeet, niin heillä ei ole enää mitään syötävää. Ja herra Savitski sanoi meille, että meidän pitäisi kunkin maksaa yksi euro tämän ohjelman rahoittamiseksi. Mutta bulgaarialaiset eläkeläiset ovat jo antaneet kaksi ja puoli miljoonaa tälle ohjelmalle tämä ohjelma, joka ei nyt sitten, joka on toistaiseksi vielä voimassa, ei kuitenkaan toimi Bulgariassa. Haluan vedota komission jäseneen ja komissioon, jotta tämä ohjelma olisi sellainen, että se olisi kaikkien Euroopan, Euroopan kansalaisten ja kaikkien jäsenmaiden saatavilla. Kiitokset siitä, että tässä mainittiin edeltävässä puheenvuorossa myös ne maat, jotka ovat jumiuttaneet tätä prosessia. On hyvä muistaa, mitkä ovat ne maat, jotka ovat tässä, tämän teon takana. Meidän täytyy muistaa kaikkia kansalaisia, kaikkia niitä, jotka kuuntelevat meitä tänään. Ja silloin heidän on hyvä tietää, kuka tässä on jumittamassa tätä ruoka-avun jakamista. Kiitoksia. Nyt olemme päässeet loppuun poliittisten ryhmien nimissä käytettävät puheenvuorot ja nyt edustaja äh, Des saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, herra ministeri, hyvät kollegat. Te, herra komissaari herra ministeri ja monet jäsenvaltiot ovat kannattaneet tämän elintarvikeapuohjelman jatkamista avun tarvitsijoille ja niin kuin olemme kuulleet, tähän vaaditaan kuitenkin poliittista päätöstä Vastuu tästä tärkeästä asiasta on kuitenkin ensisijaisesti jäsenvaltioiden harteilla. Ei ole hyväksyttävissä, että ihmiset Euroopassa eivät saa riittävästi äh, ruokaa äh, on kysymys jäsenvaltioiden sosiaalista vastuusta ja niiden on varmistettava tämä. Saksassa on lakeja, jotka äh, takaavat riittävän ravinnon kaikille maan kansalaisille. Ja Euroopan EU-tuomioistuin on tehnyt muutoksia tähän, tähän hetkiseen apuun. Ja nyt on asetettu rajat ohjelmalle. Tuomioistuin on todennut, että nykyinen ohjelma nykymuodossaan ei vastaa perussopimusten oikeusperustaa. Minä olen tietoinen siitä, että vastauksia täytyy löytyä jotta apu näille miljoonille avun tarvitsijoille voidaan turvata Euroopassa. Mutta painotan vielä kerran, että sosiaalipoliittinen vastuu kuuluu jäsenvaltioille ja ehkäpä pitäisi pohtia sitä, olisiko sittenkin parempi siirtää Euroopan ohjelma jäsenvaltioiden tasolle, jotka sitten kuitenkin ovat jotka sitä saisivat rahoitusta sosiaaliapuun Brysselistä, jotta sitten elintarvikeapu voitaisiin turvata kaikissa jäsenvaltioissa. Näin ollen myös Euroopan tason solidaarisuus, jota minä sinänsä kannatan, se voitaisiin turvata tällä tavalla ja ohjelmaa voitaisiin jatkaa. EPPn ryhmä on varmastikin mukana tässä työssä. Meidän täytää, täytyy auttaa näitä. Minä olen kerran havainnut Brasiliassa eräässä, eräällä matkallani, kun nuoret brasilialaiset pyysivät meiltä, että se mitä mitä, meidän, mitä meiltä aterian jälkeen jäi yli, koska heistä oli siis järkyttävää, että miten näin, että miten elintarvikkeita jää yli ja kuitenkaan ihmiset eivät saa riittävästi ruokaa. Kiitoksia. Ja sitten puolitoista minuuttia edustaja De Castro. Kiitoksia puhemies arvoisa Marek Savinski, arvoisa äh, komission jäsen Cholos. Ruoka-avun jakaminen äh, köyhyysvaarassa oleville kansalaisille on todella tärkeä tuki yhteiskuntamme heikoimmille. Tämä on äh, ollut menestys yhteisessä maatalouspolitiikassa viime vuosina ja joka vuosi 490 mm, miljoonaa tonnia jaetaan ruokaa köyhille. E, tässä mukana on hyvin paljon lapsia ja e, heidän määränsä saattaa kasvaa silloin, kun elintarviketurvallisuudesta tehdään perusoikeus. Me voisi kuin ihmitellä tätä tätä vähemmistöä, joka jumittaa päätöksentekoa neuvostossa. Olemme tietoisia tuomioistuimen päätöksestä ja teemme työtä, jotta meillä olisi teksti vuoden 2013 jälkeen, joka ottaa huomioon tuomioistuimen päätöksen, mutta me emme voi keskeyttää tätä ohjelmaa kun Eurooppa tänä päivänä puhuu 500 miljoonasta eurosta, joka annettaisiin avun tarvitsijoilla Yhdysvalloissa, on ollut yli 40 vuoden ajan ohjelma, jossa avun tarvitsijoilla annetaan yli 20 miljoonalla dollarilla apua, joten on todella tarpeen, että yhdistämme kaikki voimavaramme. Kiitän Puolan puheenjohtajavaltiota, ministeriä siellä ja myöskin sitä tapaa, jolla komission jäsen Charles on ottanut tämän asian ajattavakseen. Meidän on löydettävä ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia ja puolitoista minuuttia edustaja Aylwood. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa valtava elintarvikeköyhyyden uhka ja, ja vähemmistö jarruttaa neuvostossa, sitä ei voida hyväksyä. Ja pohjana on kuitenkin tässä byrokratia, ja tässä ei oteta huomioon näiden nälkäisten avuntarvitsijoiden pulaa. EU 2020 strategiassa pyritään vähentämään äh, sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä Euroopan unionissa. Tämä ohjelma edustaa todellista äh, keinoa poistaa köyhyys, joka voisi johtaa kunnollisiin tuloksiin. Mutta siinä ei kuitenkaan puututa köyhyyden syihin, ja pitäisi kuitenkin pyrkiä parantamaan niiden äh, tilannetta, jotka eivät pysty hankkimaan elintarvikkeita oman perheelle. Samalla meidän täytyy huolehtia pienemmistä asioista. Meidän täytyy monet eu ohjelmat puuttuvat ohi, köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen ja ne on hyvin kirjoitettu, mutta ne jäävät edelleenkin vain paperiksi, kun niitä ei vain täytäntöön jäsenvaltioiden tasolla. Tämä ohjelma suoraan tukee järjestöjä antaa elintarvikkeille 13 miljoonaa ihmisille, jotka kärsivät köyhyydestä 19 jäsenvaltiossa. Ja, kun Kuitenkin on olemassa uusi 200 elintarvikepankkia. Tämä on todellista työtä ruohonjuuritasolla, jossa pyritään auttamaan ihmisiä, eivätkä vaan, eivät pyritä vain kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tässä tarvitaan tervettä järkeä ja tässä vaaditaan uusia johtajia ja toivottavasti komission puheenjohtaja voisi ottaa kantaa asiaan. Tämä vaatii komissaarien ja ministerien panosta. Nyt ei ole aika kerätä poliittisia pisteitä näin tärkeän ohjelman avulla. Kiitoksia. Ja nyt minuutin ajan puhuu edustaja Figueiredo. Obrigada, senhor presidente. Kiitoksia, puhemies. Useaan otteeseen olemme jo ottaneet esille, miten tärkeää ruoka-apuohjelma on. Yli 18 miljoonaa ihmistä vuonna 2009 sai avun tästä ohjelmasta ja me tiedämme, että nyt on yli 40 miljoonaa ihmistä, jotka ovat jotka elävät erittäin suuressa köyhyydessä ja heistä suuri osa on lapsia. Lisäksi on otettava huomioon, että on olemassa lapsia, jotka etsivät elintarvikkeita roskiksista, koska heillä ei ole ruokaa kotona. Tätä emme voi hyväksyä. Nyt tätä summaa ollaan pienentämässä 500 miljoonasta 113 miljoonaan ja on totta kai otettava huomioon, että nyt elämme tiukan talouskurin aikaa, mutta meidän täytyy myös vähentää köyhyyttä, vähentää sosiaalista syrjäytymistä. Nyt on puhuttu tällaisesta vähimmäistuloon kohdistuvasta sopimuksesta, joka katsottaisiin sitten kansallisella tasolla kussakin maassa. Tähtsäkin kysymyksessä tarvitaan komissiolta ehdotus. Dorfman. Edustaja Dorfman, kaksi. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri, arvostetut kollegat. On eh, itsestään selvää, että on julkisen käden tehtävä auttaa ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä ja että meidän tehtävämme on, että varmistetaan, että meidän 500 miljoonaa kansalaistamme saavat vähintäänkin riittävästi ruokaa. On myöskin aivan selvää, että tämä ohjelma tuo myös sympatiaa ja elämme aikoja, joissa sympatiasta on meille hyötyä vähän aikaa sitten täällä parlamentissa hyväksyttiin 2020-agenda, jossa sanottiin, että köyhyyden vähentäminen on tavoite vuoteen 2020 mennessä. Jos me tämän tyyppisen ohjelman lakkautamme nyt, niin se ei ole kovinkaan johdonmukaista. Myöskin, jos otetaan huomioon se, että elintarvikkeet eivät tulevina vuosina tule ainakaan halpenevaan, todennäköisesti kallistumaan. Mutta Kyllä tästä ohjelmasta on tehtävä todellinen köyhyyden torjuntaohjelma ja se on tehtävä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotka periaatteessa ovat vastuussa sosiaalipolitiikasta. Eikä tämä myöskään saa olla ohjelma, joka, kuten toisissa jäsenvaltioissa täällä jo mainittiin, Yhdysvallat äh, on aivan yksinkertainen maatalouspolitiikan väline, ja jonka tarkoituksena on siis päästä eroon ylituotannosta äh, ja Yhdysvalloissa meillä ei ole tarpeen toimia näin kuten Yhdysvalloissa, koska meidän maatalouspolitiikkamme toimii aivan toisella tavalla. Siksi on tarpeen lyhyellä tähtäimellä eli eh, tämänhetkisten rahoituspuitteiden sisällä eh, uudelleen avata tämä ohjelma ja varmistaa, että sitä viedään eteenpäin ja pidemmälle. Pitkällä tähtäimellä meidän täytyy varmaan tuomioistuimen päätöksenkin takia pohtia, eikö tätä tavoitetta voida saavuttaa toisenlaisin menetelmin. Kiitoksia. Kiitoksia. Anteeksi, että keskeytin teidät, koska luulin, että aika oli puolitoista minuuttia, mutta olin väärässä. Ja nyt edustaja Grelier minuutin ajan. Herra puhemies, maatalousministerineuvosto on tehnyt ehdotuksen, jonka mukaisesti 75, 75 prosentilla pienennettäisiin ruoka-apuohjelman mm, summia. Tämä on täysin käsittämätön asia, joka on herättänyt suurta tyrmistystä kansalaisten keskuudessa. Tämä, todella, tämä tilanne todellakin asettaa vaaraan Euroopan unionin uskottavuuden. Kuten herra Barroson tämän aamuinen puheenvuoro osoitti, niin nyt tämä kriisi, jossa elämme, vaatii vahvaa uskottavuutta unionilta. Tämä ruoka on tärkeä meille monessa mielessä. Ja nyt monet maat, kuten Ranska muun muassa, ovat ovat tehneet päätöksen siitä, että tätä ohjelmaa ei, edes, ei enää jatkettaisi, mutta nyt tarvitaan poliittista halukkuutta, on vielä mahdollisuus toimia toisin ja tässä tarvitaan solidaarisuutta kansalaisia kohtaan. Kiitoksia ja nyt edustaja de Sarnes. Kiitoksia paljon puhemies. Me voimme nähdä tämän eurokriisin myötä, että ruoka-apuohjelma, joka kohdistuu köyhimmille ihmisille, on osoittanut sen, että nyt kans, jäsenmaat kääntyvät sisäänpäin ja ne ajatukset, joiden pohjalta tai joiden pohjalle eurooppalainen rakennelma on tehty, ovat yhtäkkiä, niin ne asetetaan kyseenalaiseksi. Nyt nämä köyhimmät ihmiset tarvitsevat todella nopeasti apua ja nyt tätä työtä hoitavat, tätä ruoka-apua jakelivat hyvän, hyvän tekeväisyysjärjestöt. Heitä on yli 13 miljoonaa ja he todellakin tarvitsevat tätä apua. Euroopan unioni ei voi tässä toimia sillä tavalla, että ohjelma lopetettaisiin ja että jäsenmaat neuvostossa voivat jumiuttaa tämän kysymyksen on erittäin tärkeää, että toimimme oikealla asianmukaisella tavalla silloin nimenomaan, kun kriisi on kaikkein kovimmillaan tässä maanosassa. Minä tiedän, että ja neuvostossakin pitäisi tietää, että me olemme teidän rinnallanne. Me olemme kaikki sitoutuneet tähän taisteluun yhdessä. Kiitoksia. Ja sitten minuutin ajan Edustaja Le Järik, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puhemies. Kaikkien niiden puheenvuorojen jälkeen, joita olemme täällä kuulleet, niin meillä on nyt itse asiassa kaksinkertainen musta pilvi Euroopan unionin päällä. Kun ajatellaan tätä köyhyyden lisääntymistä, jotkut pitävät sitä ikään kuin luonnollisena ilmiönä, luonnollisena kehityskulkuna. Emme voi ajatella näin. Ja sitten kun ajatellaan tätä elintarvikekatastrofia, niin meidän pitäisi tässä tilanteessa ei suinkaan pienentää ruoka-apuohjelmaa, vaan suurentaa sitä. Nyt tässä 500 miljoonan euron ruokaohjelmalla on mahdollistettu se, että 18 miljoonaa, euroa, 18 miljoonaa ihmistä saa ähm, elintarvikkeita. Totta kai on vähemmän maatalousinterventioita, kuten tässä on jo todettu, mutta subventiot ovat kuitenkin olemassa, joten määrärahoja on olemassa. Voidaan avata uusia budjettikohtia. Sosiaalinen kohesio on yksi kohta, johon voisimme puuttua ja vähentää sieltä varoja, siirtää niitä ruokaohjelmaan. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Michel Dantin. Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, ministeri. Nyt on yli kolmen vuoden ajan käyty keskustelua tästä ruoka-apuohjelmasta ja tämä tilanne, joka on jumiutunut neuvostossa, on sellainen, jota emme mitenkään voi hyväksyä. Ja nyt ö, olemme päättäneet lausua kantamme tästä kysymyksestä. Ja miten me sen sitten teemme sillä hetkellä, jolloin kriisi on kovimmillaan ja suuri määrä kansalaisia elää köyhyydessä? Me olemme rakentaneet ja saaneet aikaan paljon menneisyydessämme. Me, me emme saa toimia siten, että kansalaiset yhtäkkiä kääntyisivät kohti nationalismia. Myöskään minun ryhmäni ei hyväksy tämän tyyppistä ajattelua, tämän tyyppistä kehitystä. Me ansaitse enemmän. Me emme voi ajatella asioita ainoastaan taloudellisilla termeillä. Meidän täytyy poliittisen huolenaiheemme keskiöön asettaa ihmiset. Me, meidän täytyy tehdä vastuullisia ja oikeudenmukaisia poliittisia päätöksiä. Täällä on viitattu sosiaalirahastoon tai niihin ö, toimiin, jotka voisivat olla mahdollisia uudistetun ja tarkistetun yhteisen maatalouspolitiikan kautta. Kun ajatellaan näitä 18 miljoonaa ihmistä, jotka ovat saaneet ruoka apua, me, meidän täytyy todellakin miettiä, mitä teemme jatkossa, mikä on Euroopan tulevaisuus. Tämä ruoka-apuun ohjelman kansallistaminen joku osittain tai kokonaan on asia, jota emme voi ö, sivuuttaa ilman syvää pohdintaa. Meillä pitää olla mahdollisuudet ö, taata kansalaisille elinkelpoinen elämä. Teidän puheaikanne päättyi. Fini, Dantin. Herra Dantin, teidän puheaikanne on päättynyt. Ja nyt ma, edustaja Tabba, Tarabella minuutin ajan. Herra puhemies, tämä ei ole mikään keskustelu. Tämähän on oikeastaan monologia, jossa kaikki puhuvat hieman samansuuntaisesti. Me käytämme paljon samantyyppisiä termejä, me viittaamme solidaarisuuteen. Täällä on paljon toistoa. Yhdistynyt kuningaskunta, Tsekki, Saksa, Ruotsi. Tällaiset maat, jotka eivät suinkaan ole köyhimpien joukossa, ovat nyt öö, tehneet päätöksen, joka osoittaa, että ne ovat itse asiassa itsekkäimpien maiden joukossa Euroopan unionissa. Ja sitten jos ajatellaan se, että tässä syyllistetään niitä ihmisiä, jotka eivät halua auttaa ihmisiä, jotka ovat köyhyydessä ja vaarassa, tilanne on se, että, että, että meidän pitää toimia nopeasti. Talvi tulee kolmen kuukauden kuluttua ja meidän täytyy katsoa, Miten näissä budjettikysymyksissä voimme siirtää määrärahoja? Onko se sitten sosiaalirahasto, maatalous budjetin puolelta? Mutta nämä toimet ovat todellakin tarpeellisia ja välttämättömiä. Kiitoksia edustaja Grisberg, yksi minuutti. tombe, comme on disait dans mon village autrefois, quand je vois... No, minun on nyt sanottava, että olen sanaton, kun Kuulen sekä komission jäsen, Puolan puheenjohtaja valtion edustajan ja kollegan, kun he voivat löytää yhteisen kannan liittyen tähän keskusteluun on skandaali, että tällä tavoin vastuuttomasti jumitetaan päätöksentekoa nämä kuusi valtiota. Tämähän on myös poliittinen viesti, joka voi olla suuresti haitaksi sille, mitä me yritämme tässä luoda. Ja siksi yritän vaatia, kuten Markkin, Saksan, Englannin, Saksan ja Ruotsin ja Tsekin kollegoja, että he painostavat jäsenvaltioitaan, että he luovuvat tästä vastuuttomasta kannasta ja tästä poliittisesta viestistä, joka voi olla todella haitallinen. Kiitoksia. Sitten Kiitoksia paljon puhemies. Tänä aamuna komission puheenjohtaja Barroso otti esille tämän aiheen myös silloin, kun hän puhui unionin tilasta. Se oli hyvä asia. On tärkeää korostaa solidaarisuutta silloinkin, kun olemme taloudellisessa kriisissä. Koko ajan on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka elävät äh, huonoissa olosuhteissa, ankarassa köyhyydessä, ja me emme voi ryhtyä silloin epäsolidaarisiksi. Ne maat, jotka ovat vauraita Euroopan unionissa, ovat nyt asettaneet vaaraan tämän ruokaohjelman jatkuvuuden. Ja tällä pienellä summalla, joka on 500 miljoonaa euroa, sillä voidaan auttaa 18 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa. Ja todellakin me tarvitsemme solidaarisuutta tässä tilanteessa. Haluaisin, että Puola puheenjohtajakaudellaan pyrkii saamaan tämän ohjelman vielä jaloilleen ja eteenpäin, koska se todellakin ansaitsee sen. Tätä kautta voimme vahvistaa Euroopan unionin uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta. Me haluamme parlamentissa emme ainoastaan, että ohjelma jatkuu, vaan että sitä myös parannetaan. Haluan muistuttaa valtion päämiehille, että seuraavassa huippukokouksessa tämä asia otettaisiin todellakin vakavasti ja annettaisiin sille esityslistalla oikea sille kuuluva sija. Haluaisin vielä muistuttaa edustaja Ranfille, että tulkit eivät pysy perässä, jos edustajat puhuvat näin nopeasti. Ja meillä on nyt uusi järjestelmä, jonka kautta tulkit voivat painamalla nappulaa osoittaa sen, että he eivät pysty tulkkaamaan teidän puheenvuoroanne. Eli todellakin kannattaa olla tarkkana tämän asian kanssa. Eli kun teidän mikrofonin vieressä oleva merkkivalonne syttyy, niin se tarkoittaa sitä, että puheenvuoroanne ei pystytä tulkkaamaan. Teille syttyi se valo äsken, Rova Ranf, mutta te ette reagoineet siihen. Señor presidente, Puhemies, en tiennyt lainkaan, että tällainen järjestelmä oli olemassa. No me olemme ottaneet tämän asian esille noin 25 kertaa tässä talossa. Ja on hyvin, se on hyviksin yksinkertainen järjestelmä, eli minä saan tiedon tulkeilta. He kertovat painamalla nappulaa, että puhuja puhuu liian nopeasti ja sitten tämä, tässä tilanteessa puhujan pitäisi hidastaa vauhtiaan ja teidän istumapaikallanne mikrofonin vieressä on lamppu, joka syttyy ja silloin pitäisi vähän, vähän tota, hidastaa vauhtia. Oletteko huomanneet siellä sen lampun? Haluaisin sanoa vastuussa oleville tahoille, että silloin kun tässä puhuu, niin silloin on mahdotonta nähdä, että täällä syttyy tällainen valo. No, olemme vieneet tämän viestin jo eteenpäin, mutta vaikuttaa siltä, että että tässä on tiettyjä heikkouksia, mutta emme ole vielä löytäneet tähän minkäänlaista ratkaisua. Emme mitään kellonsoittoa täällä pysty järjestämään. Olisiko täällä sitten joku pieni kello, jota soitetaan sitten puhujan pöydällä? En tiedä. No mutta tässä nyt vain tiedoksi teille. Ja sitten edustaja Garcia Perez minuutti señor presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätös on antanut selkeän viitoituksen tämän ruokaohjelman kohtalosta vuosille 2012 ja 2013, mutta nyt tarvitaan sääntöjen muuttamista, jotta tämä ruokaohjelma voidaan edelleen käynnistää tai sitä voidaan jatkaa. Tätä kautta me voisimme maataloustuotteidemme kautta auttaa miljoonia eurooppalaisia, jotka ovat syrjäytyneessä tilanteessa ja jotka, joilla ei ole elintarvikkeita riittävästi. Tässä tarvitaan nyt solidaarisuutta ja Uskomme sitä, että Euroopan unionin perusarvoihin kuuluu se, että autamme muita. Ja nyt tämä väline, josta keskustelemme, on tarpeellisempi kuin koskaan aikaisemmin. Meidän täytyy herättää tietoisuutta ja jatkaa sitä. No. Sitten edustaja Lepage, minuutin ajan, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa ei ole ainoastaan rahaliitto tai talousliitto. Kansalaisillamme on monenlaisia äh, huolenaiheita ja kukaan ei voinut ymmärtää, että ainoastaan juridisista syistä ollaan muuttamassa tällaista ruoka-apuohjelmaa ja erityisesti vähentämässä sen määrärahoja. Voin yhtyä ainoastaan siihen, mitä komission jäsen äsken sanoi, ja kuten monet kollegat tässä ovat todenneet, tarvitaan todellakin päättäväisiä toimia, jotta jotta voidaan jatkaa tätä ruoka-apuohjelmaa, jotta jonka puoleen kansalaistemme täytyy pystyä kääntymään silloin, kun he ovat puutteessa. Tämä on asia, joka on otettava huomioon. Minutos, el señor. Sitten edustaja Nikulescu, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul... Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin tehdä samoin kuin edellisetkin kollegat, että pitää hyvänä sitä, että herra Barroso tänään puheessaan puhui tässä tärkeästä asiasta, koska tämä ohjelma on hyvin tärkeä ja se on ollut äh, ilahduttava se, että siitä ohjelmaa on jatkettu. Äh, tämä 80 miljoonaa eurooppalaista nauttii tästä ohjelmasta ja tarkoittaa sitä, että yksi, joka 30 äh, eurooppalainen otti tätä apua. Meillä on kriisi ja köyhyys keskuudessamme. Taistelu sosiaalista syrjäytymistä vastaan on yksi tärkeimpiä komponentteja Euroopan unionin sosiaalipolitiikasta ja elintarvikkeiden puute on yksi merkittävä asia, joka johtaa syrjäytymiseen. Varosokin sanoi tänään parlamentissa, parlamentissa niin poliittiset toimielimet, niiden täytyy mahdollistaa se, mikä on välttämätöntä. Minä olen vakuuttunut siitä, että ratkaisuja voi olla, voidaan löytyä tämän kriisin selvittämiseksi. Mitä nyt tulee näihin tehtäviin ja menoihin näissä kysymyksissä. Jokainen kansalainen tuottaa 120 miljoonaa tonnia elintarvikkeita vuodessa, joka, jotka heitetään pois. Ja tämä, tästä ei hyödy kukaan. Olisi todellakin mahdollista auttaa ja antaa elintarvikeapua köyhille. E, tämä on valtava haaskausta ja meidän täytyy tehdä jotakin tämän muuttamiseksi. Meidän täytyy jatkaa tätä ohjelmaa niin ikään. Kiitos. Mulțumesc. Unsere nächste... Kiitoksia ja seuraava puhujamme on edustaja Rodust. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Heti aluksi haluaisin sanoa, että minulle sosiaalidemokraattina on erittäin tärkeää auttaa apua tarvitsevia ihmisiä, mutta minulle tässä tärkeintä on työpaikkojen luominen, jotta ihmisillä on mahdollisuus ruokkia itse itsensä. Minun mielestäni elintarvikeapuohjelmaa avuntarvitsijoille tässä muodossa että se ei, se ei ole oikea tie auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Minun mielestäni nämä ovat almuja ja se ei ole ihmisarvon ähm, mukaista. On aika selvää, että elintarvikkeiden ostaminen ja sen jakaminen avuntarvitsijoille äh, ei ole mitään maatalouspolitiikkaa, vaan sosiaalipolitiikkaa. Ja tämän hetkisen oikeusperustan mukaan sosiaalipolitiikka on jäsenvaltioiden tehtävä. Saksassa on tällainen järjestelmä, jossa vapaaehtoiset keräävät esimerkiksi supermarketeilta ruokaa, jota ei enää tarvita. Se, kun Euroopassa 98 miljoonaa tonnia äh, elintarvikkeita menee kaatopaikalle, niin tällaiset äh, ohjelmat ovat kyllä hyviä, mutta ne ovat almuja. Meidän täytyy toimia, jotta ihmiset eivät olisi riippuvaisia almuista, vaan olisivat riippumattomia hyvän työn ja eläkkeiden kautta. Kiitoksia edustaja Parelki η επιχειρηματολογία Kiitos puhemies. No, tämä on sellainen argumentaatio, joka on itsestään itsestäänselvyys siis elintarvikkeiden jako avun tarvitsijoille, erityisesti näinä huonoina taloudellisina aikoina. Se on ehdottoman välttämätöntä ja ei voida millään tavalla hyväksyä sitä, että tätä ohjelmaa nyt leikattaisiin merkittävästi ensi vuonna. Me tarvitsemme uudet oikeudelliset puitteet, jotta voitiin saada näitä varoja ja resursseja käyttöön tulevana rahoituskautona, ja meidän täytyy voida jatkaa tätä ohjelmaa vuodesta 2014 eteenpäinkin. Me tarvitsemme me tarvitsemme maataloustuote me tarvitsemme maataloustuotteita markkinoille. Meidän täytyy huolehtia siitä, että, että käytämme myös interventiokeinoja, ja, mutta täytyisi löytyä myös marginaalia jäsenvaltioiden tasolla, jotta sieltä saataisiin kulloisenkin tarpeeseen lisää elintarvikkeita. Komissio tähtää nyt tämän toiminnan rahoittamiseen ja on tietenkin vaikeata koska tietyt jäsenvaltiot ovat vastustamassa tätä yhteisrahoitusta. Ja jos sitten vaaditaan uudelleen kansallistamista elintarviketuotteiden kohdalla ja elintarvikeohjelmien kohdalla, niin minä reagoisin tähän. Tässä ei ole kysymys pelkästään sosiaalisista näkökohdista, vaan on kysymys myös maatalousmarkkinoiden vakauttamisesta ja maataloustulojen vakauttamisesta. On kysymys myös symbolisesta ohjelmasta, joka on osa solidaarisuutta. Madame Beres, Rouva Beres. Monsieur le Président du Conseil. Neuvoston puheenjohtaja, nyt ei ole kyse subsidiariteettikysymyksestä, koska taistelu köyhyyttä vastaan, vastaan on kaikkien asia Euroopan unionissa. Nyt ei ole kyse siitä, että tulee toissijaiseksi, vaan on kyse todellakin suuresta kysymyksestä. Eikä tässä nyt ole kyse siitä, että annetaan almuja, vaan on kyse siitä, että pitää olla oikeus tulla ruokituksi. Kun ajatellaan rahoitussektoria, joka maksaa tässä nyt kriisin aiheuttamia tuhoja, niin myös on tärkeää, että Euroopan unioni toimii siten, että myös elintarvikepankit pystyvät toimimaan, jotta ihmiset, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä, voivat saada elintarvikkeita. Kun ajatellaan solidaarisuutta, emme voi rakentaa sitä köyhiä varten köyhien kanssa, koska me tarvitsemme ajat, myös ö, uudelleen pohtimista siinä, miten käytämme sosiaalirahaston varoja ja nyt miten löydämme keinot ja mahdollisuudet toimia mahdollisimman nopeasti. Juuri tässä ja tänään me teemme myös arvion siitä, mikä on ollut puheenjohtajakauden tulos. Kiitoksia. Sitten Rova Dedelcheva on seuraava. Kiitoksia puhemies. Kukaan meistä ei voi olla tietä, tietämättä sitä, että 18 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia tämän ruoka-apuohjelman toiminnasta ja että yli 40 miljoonaa ihmistä elää Euroopassa köyhyydessä. Nyt me tarvitsemme tätä ruoka-apuohjelmaa ja tarvitsemme siihen uusi, ö, uudistuksia, koska Euroopan yhteisen tuomioistuin on antanut oman päätöksensä jotka hankaloittavat tilannetta. Ja nyt, nyt ajatellaan niitä elintarvikkeita, niitä täytyy todellakin jakaa niille, jotka apua tarvitsevat. Täytyy myös pyrkiä samalla ää, välttämään tilannetta, jossa syntyy riippuvuus. Meidän täytyy katsoa ympärillä olevia muita rakennelmia, kuten sosiaalirahastoa, ja meidän roolimme on auttaa ihmisiä sillä tavalla, että he, heidän olosuhteensa eivät aseta esteitä kehitykselle. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti ja taistelu nälkää vastaan on osa sitä politiikkaa, joka täytyy olla johtotähtenämme. Meidän ei pidä unohtaa myöskään niitä lupauksia, jo, lupauksia joita olemme tehneet. Sillä. Kiitoksia, sitten Rova Domnule komissar, domnule Kiitoksia, puhemies, Hyvä. Äh, komission jäsen, hyvä ministeri. Euroopan palainen ruoka auttaa meitä saavuttamaan yhteiskunnalliset tavoitteet maatalouspolitiikan ohjelma, ohella. Tämä oli tärkeä ohjelma monille ihmisille, jotka kärsivät köyhyydestä, erityisesti tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin aikana. Mielestäni on outoa, että Minusta on tarpeen, että näitä ihmisiä tuetaan jatkossakin tämän vuoden tasolla. Tiedämme, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja köyhiä ihmisiä on tuettava. Eurooppalaisen solidaarisuuden nimissä näiden kuuden jäsenvaltion on tunnustettava tilanne ja toimittava köyhien edun mukaisesti. Kiitoksia, Rova Morin Chartier. Meillä on velvoite vastata niille, jotka elävät köyhyydessä. Ja me olemme erittäin sitoutuneita siihen, että tämä ruoka-apuohjelma jatkuu. Kolme viestiä. Ensinnäkin puheenjohtajavaltiolla. Minä voin vakuuttaa, että puheenjohtajavaltion ja ministerineuvoston toimia tarkkaillaan hyvin voimakkaasti silloin, kun näitä kysymyksiä käsitellään ja tämä jumiutustilanne on todellakin räikeä. Sitten komissiolle olen tyytyväinen kuullessani ajatuksen siitä, että ruoka-apuohjelman liittäminen sosiaalirahastoon on ollut esille, mutta pyydän, että tätä apua lisättäisiin, apua, jota kaikkein köyhimmät tarvitsevat. Me olemme hyvin tarkkoina tämän asian kohdalla. Sitten kolmas viesti edustajille tässä talossa. Kaikki ovat hyvin voimakkaasti mobilisoituneita tämän kysymyksen osalta, mutta en halua, että mitkään jumiutustilanteet tässä kysymyksessä voivat saada vallan. Heidän täytyisi viedä viesti omille hallituksilleen, jotta nämä toimisivat ja jotta ne sitoutuisivat eurooppalaisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Kiitoksia. Nyt meillä on vuorossa catch menettely. Pelkäänpä, että meillä näen liian paljon halukkaita puhumaan, mutta voin antaa, en voi antaa kaikille puheenvuoroa, mutta teen parhaani kuitenkin. Aloitamme edustaja Diasta Meralla. Kiitoksia puhemies. Niin, nyt me puhumme solidaarisuudesta ja puhumme köyhistä. Maataloussektorilla pieni vähemmistö on asettanut tilanteen sellaiseksi, että apua ei voida köyhimmille jakaa. Tässä tarvitaan määrärahoja, jotta voidaan rahoittaa niiden miljoonien ihmisien, ihmisten elintarvikehuolto, jotka elävät köyhyydessä. Tämä vähemmistöosuuden jumiutus on nyt asia, joka vaikuttaa voimakkaasti 2013 2012 vuosien ohjelmaan ja sen kohtaloon. Haluan vedota kaikkiin osapuoliin, jotta tätä ohjelmaa ja jatkettaisiin. Ja kysyn näiltä jäsenmailta, jotka ovat halunneet pysäyttää tämän asian, mikä on teidän solidaarisuuden asteenne, mikä on teidän myötätunnon asteenne, miten Miten te voitte toimia tällä tavalla, ottamatta huomioon köyhiä? Kiitoksia kollegat. Pitäkää kiinni minuutin puheenvuorosta, koska muussa tapauksessa teidän ystävänne ja kolleganne eivät saa puheenvuoroa. Rova Kannenbach on seuraava puhuja. Herr Präsident, Herr Kommissar. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tänä, iltapäivän, tänä aamupäivänä keskustelimme unionin tilasta ja puhuttiin aina uskottavuudesta, äh, luottamuksesta ja solidaarisuudesta. Kuinka kyynisenä eurooppalaiset pitävät äh, asiaa sitten, kun nyt, koska oikeuden tilanne on muuttunut, niin sanomme, että nähkääpä nälkää, kunnes olemme tilanteen ratkaissut. Se, mitä tänä aamupäivänä sanoimme, jos me haluamme ne sanat täyttää elämällä, niin silloin me emme voi nyt jäädä pohtimaan. Tulevaisuudessa meillä on ehkä uusia juridisia ratkaisuja, mutta nyt tarvitsemme tätä elintarvikeapua. Me tarvitsemme ihmisten luottamusta ja ihmiset tarvitsevat ruokaa. Kiitoksia sitten edustaja Bove. Monsieur euh, le président, Herra puhemies, komission jäsen. En aio toistaa kaikkea sitä, mitä täällä on jo sanottu, mutta on pakko sanoa, että nyt on Euroopalla todellinen uskottavuusongelma. Meillä on tässä nyt juridinen ö, käsittely, juridinen tapaus, jonka, johon vedotaan, kun halutaan lopettaa tällainen ruoka-apuohjelma. Mutta sitten kun katsotaan, mitä tästä Rooman sopimus sanoo, niin silloin ei, on selkeä tilanne. Tämä on eurooppalaista politiikkaa. Se ei voi olla jäsenvaltioiden omaa politiikkaa. Nythän ei ole kyse siitä, että tässä, ei, tässä olisi liikaa Eurooppaa. Ei. Tässä on kyse poliittisen, poliittisen tahdon puutteesta. Haluan sanoa komission jäsen Cholokselle, että tämä politiikka, tämä ruoka-apuohjelma on todellakin välttämätöntä köyhille eurooppalaisille. Ja jos me emme tässä pysty toimimaan, niin me menetämme uskottavuutemme ja toimimme todellakin väärin. Kiitoksia sitten edustaja Guinness. I think the message from this house is very clear. Kiitos puhemies. Tämän parlamentin viesti on varmasti selkeä. Me haluamme, että ohjelma jatkuu, koska humanitaariset näkökohdat puhuvat sen puolesta. Kuuntelin tätä pitkää keskustelua ja mietimme vain, että ovatko ne, jotka saavat elintarvikepankkeista, niin saa, haittaako heitä se oikeusperusta, jolla tätä elintarvikeapua annetaan? Ovatko he huolissaan niistä yksityiskohdista, joista me olemme huolissamme tässä parlamentissa? On paljon aivoja ja hakemassa ratkaisua tässäkin talossa. Enkä nyt halua tuomita jäsenvaltioita, jotka jarruttavat. Minusta se on kuitenkin tapa mennä eteenpäin, mutta haluaisin vakuuttaa heidät siitä arvosta, mikä tällä ohjelmaa on, joka on osa solidaarisuutta Euroopan unionissa. Haluaisin nähdä vielä lyhyen aikavälin ratkaisuja seuraavalle kahdelle vuodelle, mutta samaan aikaan haluaisin, niin kuin Nikolson totesi, että arvioidaan sitä, mitä voisimme tehdä vuonna 2014 jälkeen, että joskus täytyy tehdä asioita toisella tavalla, mutta meillä on kuitenkin välitön ongelma. Esimerkiksi Irlannissa on miljoona, miljoona euroa, jotka menevät hukkaan elintarvikeapuna, siis lyhyen aikavälin ratkaisuna. Vetoan, äh, vetoan jarruttajien, äh, jarruttajien että he lopettavat jarruttamisen. Kiitoksia. Sitten Alejandro Ferkas seuraava. Puhemies, minä olen täällä, herra komissaari, ja olen yhtymässä niiden joukkoon, jotka toivat esille kantansa myös 7. heinäkuuta päätöslauselmassa. Tämä päätös, joka nyt on syntynyt silloin, kun viisi jäsenmaata neuvostossa, viiden maan vähemmistö on pystynyt jumiuttamaan päätöksen, tämä tilanne on täysin käsittämätön. Miten voimme väittää, että me taistelemme köyhyyttä vastaan? Tässä on kyse myös taistelusta nälkää vastaan. Meillä on 18 miljoonaa kansalaista, jotka elävät nälässä. Ja herra komission jäsen, minkä eteenpäin, muuttakaa tämä neuvoston päätös ja toimikaa siten, että tiedotusvälineet välittävät tietoa, jotta kaikki tietäisivät, mitä nyt on tapahtumassa. Nyt todellakin tarvitaan solidaarisuutta. Joka tapauksessa tämän ruokapuohjelman ei missään tapauksessa pidä lakata, koska muussa tapauksessa saamme kaikki hävetä sitä, sitä mitä Euroopassa tapahtuu. Kiitoksia paljon. Sitten edustaja Mario Mauro. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin selvitä erään eh, epäselvyyden. Subsidiariteettiperiaate ei puolusta ainoastaan jäsenvaltioiden oikeuksia, vaan siinä sanotaan myös ihan selvästi, että jos joku jäsenvaltio ei ole eh, kyvykäs toimimaan, niin sitten seuraava eh, taso puuttuu asiaan subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti. Eli on perusteltu se kysymys, että komissio puuttuu tähän ja sen on ymmärtänyt, ymmärtänyt hyvän komissio ja Puolan puheenjohtajavaltio. Meidän täytyy tässä eh, tilanteessa panna liikkeelle eh, toimemme, jotta jotta voimme vastata 18 miljoonan ihmisen tarpeisiin, joihin joidenkin jäsenvaltioiden toimet eivät riitä, joiden tarpeiden tyydyttämiseen ne eivät riitä. Joten haluammeko siirtää tämän toimeen sitten sosiaalipolitiikkaan hyvä, mutta sitten menetämme hyödyn, joka saamme maatalouspolitiikan tuotantoketjusta, joka on hyvin käsitellyt tätä asiaa ja ehkä menetämme myös sen, että pystymme selvittämään, milloin nämä sosiaalikysymykset ovat yhteisön toimivaltuuden alaisia ja milloin kansallisen toimivaltuuksien alaisia. Kiitoksia. Sitten Kretu. Domnule președinte, domnule Puhemies, komissaari, yhdyn niihin puheenvuoroihin, joissa puhuttiin kyynisyydestä ja egoismista jäsenvaltioiden tasolla. Tämä jarruttava vähemmistö, on, siitä on kysymys viime vuonna – meillä oli köyhyyden vastaisen taistelun vuosi. Valitettavasti se jää symboliseksi vuodeksi, koska nyt kun on kysymys teoista, on edelleenkin hallituksia, jotka avoimisesti osoittavat solidaarisuuden puutteensa niin, että tämä ohjelma on yksi niitä harvoja välineitä, joilla Euroopan unioni voi todellakin auttaa kansalaisia. On todellakin miljoonia ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä, siksi katson, että tämä tällainen kanta ja ohjelman jatkamattomuus on todellakin todella oikein huono asia. Katson, että rahoituksen ongelma maatalousbudjetista olisi yksi ratkaisumalle, Meidän pitää auttaa näitä köyhiä. Kiitoksia. Ja kiitoksia. Ja sitten viimeisenä puhujana CHDI-menettelyssä on Rova Devo. Six États membres détiennent entre leurs mains le nyt joukko jäsenmaita pitää käsissään 18 miljoonan ihmisen kohtaloa. Ja nyt tässä puhutaan sitten juridiikasta. Sehän on yksi asia ja sitten taas inhimillisyys on toinen. Miten me voimme ö, olla toimimatta silloin, kun meitä kohtaan esitetään selkeitä vetomuksia niiden puolelta, jotka kärsivät ja elävät puutteessa. Kun ajatellaan sitten sitä, että kansalliset budjetit ovat vaikeuksissa ja sitten sanotaan, että ei tule kuulonkaan, emme ryhdy rahoittamaan tällaisia ruoka-apuohjelmia. Ja kun ajatellaan, että kriisi on hankala, niin tämä on aivan uskomatonta käyttäytymistä ja uskomatonta asennoitumista. Kiitoksia. Seuraavaksi komissio tekee yhteenvedon keskustelusta ja vastaa eräisiin esitettyihin asioihin. Haluaisin tehdä muutakin, joitakin täsmennyksiä ja selvennyksiä joihinkin huomautuksiin, joita te olette tehneet ei ole todellakaan tarpeen korostaa sitä, miten tärkeää on tämän ruoka-apuohjelman jatkaminen. Mutta on hyvä, että nämä asiat tulevat niin kuulluiksi niiden taholta, jotka ovat näitä päätöksiä tehneet. Nyt kun ajatellaan tätä ohjelmaa, niin sehän on sosiaalinen ohjelma. Tai miksi se ei voisi olla siis sosiaalinen? Nyt on ehdotettu budjettia kohesio rahastosta ja sosiaalirahastosta. Ja onko se sitten, pitäisikö sen sitten olla kansallisen tason toimivallassa? Se on mielestäni poliittinen päätös ja siitä tehdään varmasti päätös 2014-2020 kaudelle. Mutta nyt keskustelun kohteena erityisesti on 2012-2013 kausi ja siinä parlamentti, kuten neuvostokin, ovat olleet samaa mieltä siitä, että tämä on yhteisestä maatalouspolitiikasta rahoitettava ohjelma. Nyt asiat ovat muuttuneet ja haluaisin vielä selventää sitä ja vahvistaa ajatusta siitä, että tuomioistuin ei aseta kyseenalaiseksi tätä asetusta, tätä sääntöä, vaan että nyt pitäisi siis noudattaa tätä voimassa olevaa säädöstä ja se on tärkeää, jotta voimme jatkaa työtämme, mutta Tuomioistuin ei missään tapauksessa tee poliittista päätöstä ja komissio pyytääkin nyt nimenomaan, että toimielimet, jotka tekevät poliittisia päätöksiä, tekisivät päätöksensä ja Tällä tavalla voitaisiin ottaa huomioon myös e- Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen huomiot. Mutta tuomioistuin sanoo ainoastaan sen, että tämänhetkinen säännöstö ei mahdollista sitä, mitä nyt tässä pitäisi tehdä. No, muutetaan silloin sääntöä. Sehän on yksinkertaista. Se seikka, että vuodesta 2014 eteenpäin tämä olisi ö, sosiaalirahastoista tuleva tai sosiaalirahastoista ra, rahoitettava ohjelma on asia, joka voidaan toteuttaa, mutta sitten on nämä varannot, jotka ovat yli sadan miljoonan luokkaa. Eli silloin ei voida ainoastaan toteuttaa rahoitusta sosiaalirahastoista, koska on olemassa myös tämä varasto. Ja nyt sitten tässä on mukana sekä maatalouspolitiikka, maatalouspolitiikan rahastot ja sosiaalirahastot ja ja nyt kun ensi viikolla asiaa neuvostossa käsitellään, niin toivon, että maatalousneuvosto pystyy tekemään päätöksen ja tätä kautta äh, käsittelyssä ollut yhteisrahoitus ja siitä tehty ehdotus tulisi myös käsitellyksi. Komissio on valmis katsomaan uudelleen, tarkastelemaan uudelleen tätä yhteisrahoituskysymystä, jos se on nimenomaan se asia, joka on jumiuttanut tämän tilanteen. Puola puheenjohtajavaltiona ja komissio myös ovat hyvin halukkaita tekemään kysymyksen parissa voimakkaasti työtä. Edustaja Nicholson viittasi tähän tuhlaamiseen. Totta kai katsotaan tehokkuuden kannalta, miten voidaan parantaa Meillä on siis 440 miljoonaa tonnia elintarvikkeita, jotka on jaettu 18 miljoonalle ihmiselle. Ja tämä raha, 500 miljoonaa euroa vuosittain, sitä on käytetty usein vipuna tuotteiden keräämiseen, jotka tätä kautta eivät sitten mene, joita ei sitten tuhlata. Ne eivät mene hukkaan. Usein on tällaisia kauppoja, jotka keräävät näitä elintarvikkeita ja jakavat ne sitten köyhille. Nämä ohjelmat ovat siis itse asiassa jäsenmaissa paljon arvokkaampia kuin tämä 500 miljoonaa, joka sinne sijoitetaan tietyllä tavalla vipuna tässä se, mitä nyt halusin sanoa ja toivon, että tämäkin keskustelu voi herättää toivoa ja uskon ja toivon, että neuvostossa voidaan löytää enemmistö, jotta muutaman kuukauden sisällä voitaisiin vielä päästä ratkaisuun. Ja toivottavasti se, silloin ei tule tämä ratkaisu, tämä päätös liian myöhään. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi herra Savitski neuvoston puolesta. Olkaa hyvä, herra Savitski panie przewodniczący! wysoka izbo! kiitoksia puhemies arvoisat parlamentin jäsenet hyvä komission jäsen minä haluaisin kiittää teitä lämpimästi tästä keskustelusta. se varmasti auttaa minua purkamaan sen Kordionin solmun, eh, joka syntyi eh, jokin aikaa sitten. Eh, sen jälkeen on ollut jo kuusi puheenjohtajakautta ja alkaen Ranskan puheenjohtajakaudesta jokainen puheenjohtaja on siirtänyt tämän kuuman perunan seuraavalle puheenjohtajavaltiolle haluaisin sanoa nyt selvästi, Puolan puheenjohtajavaltio ei halua antaa tätä perunaa eteenpäin seuraajalleen. Haluamme ratkaista tämän ongelman lähitulevaisuudessa poliitikkona minun on sanottava, että olen hiukan häpeissäni nähdessäni, että tämä vähemmistö, joka pysäyttää päätöksenteon, sisältää maita, jotka ovat menneisyydessä hyvin paljon käyttäneet tätä markkinainterventiomekanismia, eikä niillä ei ennen ole ollut ongelmia siirtämään interventiovarastoja köyhille. Nyt kun näitä varastoja ei ole niin paljon, niin me luomme keinotekoisen oikeudellisen ongelman. Tämä ei ole kuitenkaan mikään juridinen ongelma eikä rahoitusongelma. Tässä on kyse poliittisesta päätöksenteosta. Täällä tänään parlamentissa hyväksyitte Sixpackin. Pankkien pelastuspaketin. Eivätkö nuo kuusi hallitusta ö, häpeä, kun ei voida tehdä päätöstä auttaa 18 miljoonaa ihmistä antamalla heille loppujen lopuksi aika pieni summa rahaa. Olen iloinen, että meillä oli poliittinen keskustelu täällä. Täällä on iloinen, että me piiloudu katseilta. Minä nostin tämän esiin neuvostossa viikko sitten, koska haluan, että kansa tietää Euroopassa, kuka sanoo mitä ja miksi. Ja nyt uskon, hyvä puheenjohtaja, että tämän keskustelun seurauksena näiden hallitusten oma tunto on hiukan herätelty. Kiitoksia, Rasovitski, hyvät kollegat. Tämä keskustelu ruokapohjelmasta on näin saatu päätökseen ja voimme siirtyä seuraavaan <clears throat> esityslistan kohtaan.